Mesdames et messieurs, nous allons commencer notre réunion, la première de l'année, hein, je crois. Oui. Aloitamme kokouksen vuoden ensimmäisen. Ensimmäisen varapuheenjohtajana kehitysvaliokunnassa minulla on kunnia olla kokouksen puheenjohtajana tässä vaalikauden puoliväliin järjestäytymiskokouksessa ja olen puheenjohtajana, kunnes valitaan puheenjohtaja, mies tai nainen. Eli julistan kokouksen avatuksi. Muistutan teitä kokouksen tavoitteista. Eli on tarkoitus valita valiokunnan puheenjohtaja ja yhdestä neljän varapuheenjohtajaa 191 artiklan mukaisesti. Ja äänestysten toiminnan kannalta minun täytyy muistuttaa, ennen äänestämistä. Onko täällä varajäseniä paikalla? Minun täytyy todeta täällä pysyviä varaedustajia. Muistetaan eh, artiklan 197 ei pysyvien varajäsenien täytyy kertoa läsnäolostaan ennen äänestystään. Ja täällä on Java Öri, joka on Kasmarekin tilalla herra Öri, joka on täällä paikalla. Eli varsina, ennen varsinaista äänestystä on kaksi alustavaa toimin. Pidetään ensinnäkin, onko täällä neljässä jäseniä, olemmeko äh, val, artiklan 190 mukaisia päätösvaltaisia. Me olemme päätösvaltaisia. Ja sitten musta teitä ehdokkuuksista. Onko puheenjohtaja ehdokkaita? Rava euh, Jos sopii, ja kun nyt saan tämän kunnian ryhmämme koordinaattorina ehdottaa rouva Eva Jolia, jotta hän voisi jatkaa puheenjohtajana valiokunnassamme. Kiitos. Komissio. Komissio. Non, ça c'est pas la peine. Hein si. Donc, est-ce que le candidat émane d'un groupe politique d'au moins 5% des euh, effectifs Onko täällä kannasta 50 prosentilta? Ja suostuuko hän, ehdotko hän voi myös antaa suostumuksen kirjallisesti? Oletan, että vastaus on kyllä. Ei, minun täytyy kysyä Madame Jolilta. Hyväksyn oikein mielelläni tämän ehdokkuuden ja nämä ehdot. Onko hän ilmoittanut taloudellista edustaan sidot Kyllä. näin ollaan tehnyt. Acclamation. Ja sitten ilmeisesti osoituksilla valitaan, eikö niin? Voilà. Donc, euh, ce vote a été fait par acclamation. Eli äh, valinta tapahtuu osoituksiin, koska muita ehdokkaita ei tullut ja olemme erittäin onnellisia, että Rova Jolie jatkaa mandattinsa toisella puoliskolla. Eli ilmoitamme, että Rava Jolie on artiklan 191 ensimmäisen pykälään ensimmäisen sisännyksen mukaan valittu, mukaan valittu. Ja minun täytyy valiokunnan jäsenten nimissä ilmaista ilomme, että toimintamme jatkuu teidän puheenjohtajuudellaan. Onko pyytää teitä asetautumaan tähän tai asetautumaan uudelleen takaisin paikalleen puheenjohtajan paikalle. félicitations. Merci, merci. Je tiens d'abord à remercier Madame Stifler. Haluan ensinnäkin kiittää rouva Stifleria siitä, että hän niin ystävällisesti hyväksyi sen tämän äänestyksen pitämisen ja hän veti sen läpi oikein hienosti. Ja haluan myös toivottaa teille kaikille mitä parhainta uutta vuotta 2012 ja erityisesti niille, joita en viime, vuonna, anteeksi, viime viikolla Strasbourgissa tullut tavanneeksi. Haluan myös kiittää teitä sydämellisesti siitä, että olette osoittanut minulle luottamustanne jälleen kerran ja uudelleen nyt kun 2009 aloitimme tämän lainsäädäntökauden, meillä oli ensimmäiset talous- ja rahoituskriisin seuraukset näkyvissä ja silloin meidän asiamme oli eh, puolustaa kehittyviä maita, kehityspolitiikkaa ja yhteistyöpolitiikkaa monien jäsenmaiden houkutuksesta huolimatta, houkutuksesta siis leikata kehitysmäärärahoja ja kehitysrahoja kriisi on nyt laajentunut ja nyt se koskee entistä kovemmin kaikkia jäsenmaita. Euroopan kansalaisia tämä kriisi koskettaa entistä enemmän ja meillä on todellakin absoluuttinen tehtävä tehdä parhaamme ja tehdä kaikkemme, jotta me voimme rajoittaa tämän kriisin vaikutukset arkielämään ja palauttaa toivon Eurooppa-projektiin ja uskon Eurooppa-projektiin. Toivomme, että myös etelän maat säästyisivät kriisin pahimmilta vaikutuksilta, ilmastonmuutokselta ja muilta karuilta vaikutuksilta. Mutta minä luotan teihin kaikkiin, jotta me teemme menestyksellisesti työtämme. Minä tunnen teidän sitoutumisenne ja teidän taistelutahtonne niitä vastaan, jotka joskus haluavat tehdä parlamentista pelkän konsultin ja eh, kun meillä on demokraattiset eh, valtaoikeudet, joita yli 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ovat meille antaneet ja, joiden, eh, ja tämän, tämän valtuutuksen nojalla meillä on tärkeä rooli. Kiitän teitä jälleen vielä kerran luottamuksestanne ja nyt sitten ehdotan, että valitsemme valiokunnan ähm, byroon, työvaliokunnan. Eli valitsemme äh, puheenjohtajiston neljä varapuheenjohtajaa, äh, kuten työjärjestysmäärä ennen äänestystä. Palautan tai pyydän asettamaan ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Oui. Äh, Frau Schnieber, Vous avez la parole. Äh, ich möchte vorschlagen, als erste Stellvertreterin äh, Frau Striffler. Minä ehdottaisin Rova Stifleri ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, toiseksi varapuheenjohtajaksi herra Devaa, kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Rova Tsanekia. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Herra Martinez. Mikro, mikro. Mikrofoni. Voilà, merci madame la présidente. Et je vous... Kiitos puheenjohtaja. Onnittelen tätä valinnasta sosialistiryhmän puolesta Ertamerova Kretso ehdokkaaksi. Onko se nyt ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Hän jätti meille lapun ilmaistaakseen, että hän hyväksyy ehdokkuutensa Eipä se taida olla ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, vai neljänneksi. Selvä, neljänneksi. Toivon, että nyt otetaan siis tähän tehtävään huomioon. Kiitoksia, herra Martinis. Tässä on siis kysymys neljännestä varapuheenjohtajasta, mutta me puhumme nyt ensimmäisestä varapuheenjohtajasta. D'accord. Monsieur Newton Dunn, vous la... Herra Newton Dunn, olkaa hyvä. I, I'm confused, so which vice... Minä olen hieman hämilläni mistä varapuheenjohtajasta nyt on kyse. Haluaisin esittää nimen Deva, joka olisikin tässä toinen varapuheenjohtaja. Meillä on ilo saada hänet eh, tähän valiokuntaan. Hän oli ehdolla myös puhemieheksi. Eh, tämä oli vain tekninen kysymys. Muutamasta sellaista äänestä nyt oli kyse, mutta joka tapauksessa ehdotan häntä varapuheenjohtajaksi valiokuntaan. D'abord le premier vice-président. Valitsemme kuitenkin ensin ensimmäisen varapuheenjohtajan, eli onko siihen muita ehdokkuuksia? Ilmeisesti ei. Toisin sanoen meidän täytyy nyt Rova Stiflerin ehdokkuuden kohdalla kysyä, onko, nouseeko tämä ehdokkuus poliittisesta ryhmästä vähintään viidestä prosentista poliittisen ryhmän järjestöstä artikla 13 kohta 1. Vastaus on kyllä. Onko, oletteko te rouva Stifler valmis ryhtymään ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Tämä on tärkeä posti. Suurella ilolla, Madame Jolie. Vous savez... Oletteko te täyttänyt lomakkeen, josta käyvät ilmi teidän taloudelliset sitoumuksenne? Kyllä. Niinpä minä ehdotan, että kun muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ei ole, ehdotan, että äänestämme rouva Stifleristä ja käytämme siis aplodeja tähän. Declare Madame Stifler élu par... Rouva Stifler on siis Sosion osoituksin valittu artiklan 191 nojalla kohta kaksi ensimmäinen ö, kohta. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi valitsemme toisen varapuheenjohtajan. Eli ehdokkaita toiseksi varapuheenjohtajaksi. D'accord. Ich schlage da nochmal, äh, wie eben schon vor, Nerd Steva. Eli ehdotan herra Devaa, kuten äskenkin jo tein. Onko muita ehdokkuuksia toiseksi varapuheenjohtajaksi valiokuntaan? Onko, nouseeko tämä ehdokkuus vähintään viiden prosentin määrästä poliittisen ryhmän jäseniä artiklan 13 kohdan 1 nojalla? Vastaus on kyllä. Toinen kysymys. Myöntyykö herra Deva siihen, että hänet valittaisiin toiseksi varapuheenjohtajaksi? Thank you. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Deva. Oletteko tehnyt ilmoituksen taloudellisista niin siten kuin työjärjestyksen ensimmäinen liite määrää? Olette siis hyvä. Niinpä minä ehdotan, kun muita ehdokkaita ei ole, ehdotan toiseksi varapuheenjohtajaksi herra Deva, että suosion osoituksen valitsemme hänet toiseksi varapuheenjohtajaksi. Julistan herra Devan valituksi suosion osoituksin artikla 191 nojalla kohta kaksi työjärjestyksestä siis. Sitten kolmas varapuheenjohtajan posti. Ketkä ovat siis ehdokkaat kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Ehdotan rouva Sanikia. Merci beaucoup. Suuret kiitokset. Onko muita ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? toteamme, että hänen ehdokkuutensa tulee poliittisesta ryhmästä ja vähintään, no niin, kaikki on kunnossa. Siltä osin rouva Zaniki on kirjallisesti ilmoittanut, että hän myöntyy ehdokkaaksi ja hän on tehnyt ilmoituksen taloudellisista sitoumuksistaan tai sidonnaisuuksistaan. Ehdotan siis, että valitsemme Rouva Zanikin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi suosion osoituksiin. Donc je déclare Madame Zaniki élu. Julistan hänet siis valituksi suosion osoituksiin. Seuraavaksi neljäs varapuheenjohtaja. Muistut, mitä ehdokkaita meillä on tähän postiin? Donc, euh, euh répétez ce que j'avais dit niin ehdotin edustaja Krettiä tähän paikalle. Hän on omat asiakirjansa esittänyt, jossa hän toteaa, että hän hyväksyi ehdokkuuden ja myös tuonut esille taloudelliset sitoumuksensa. Kiitoksia. Toteamme, että ehdokkuus tulee poliittisesta ryhmästä vähintään 5 prosentin varsinaisten jäsenten taholta. Hän on kirjallisesti ilmoittanut myöntyvänsä ehdokkaaksi tähän tehtävään ja hän on tehnyt ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan, joten ehdotan, että valitsemme Rovat Sannikin neljänneksi varapuheenjohtajaksi suosion osoituksiin. Je déclare Madame Anteeksi, Rova Kretyyn. Tulkki korjaa. Hänet on siis valittu suosion osoituksen neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Nyt pyytäisin eh, paikalla olevia uudelleen valittuja varapuheenjohtajia, joita myös onnittelen kaikkien meidän nimissä. Pyytäisin heitä tänne viereeni istumaan. Mm-hmm.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 eli muihin asioihin eh, tämän järjestäytymiskokouksen puitteissa. Onko työjärjestyskysymyksiä lyhyitä? Minulla ei sellaisia ole. Kiitän teitä kaikkia siis osallistumisestanne tähän järjestäytymiskokoukseen ja huomisiltapäivästä lähtien sitten kokoonnumme tavalliseen kokoukseen. Kuten tiedätte, meillä on huomenna mahdollisuus tavata Bill Gates kokouksessa. Me muistutan, että kokous alkaa kello 14, siis ei kello 15, vaan jo kello 14, ja se pidetään täysistuntosalissa. Päätän tämän järjestäytymiskokouksen. Merci. On se rassemble.